Zgodnie z zapowiedzią mówiłem, prosiłem, że chcemy rozpocząć. Hyvää iltapäivää kaikille. Nyt käynnistellään aikataulun mukaisesti, koska komission jäsenellä on tunti 15 minuuttia aikaa. Tervetuloa herra Hötinger tänne. Valiokuntamme kokouksen varmasti kaikki hyvin tietävät, mistä täällä tänään hänen kanssaan keskustelemme. Hänellä on kädet täynnä työtä. Kaikki haluavat olla hänen yhteydessä, keskustella hänen kanssaan. Koordinaattoreilla kaksi minuuttia aikaa, varjoesittelyillä myöskin kullakin kaksi minuuttia. Ja jätän nyt oman alustukseni sivuun ja annan komissaari Oettingerille saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naisten herrat, arvon naisten herrat. Kiitoksia kutsusta tähän tärkeän parlamentin valiokuntaan. Ja kiitoksia siitä, että haluatte kertoa teille odotuksistanne, neuvoistanne, kun lähdemme nyt kehittämään tulevaa monivuotista rahoituskehystä seuraavalle vuosikymmenelle. On katsottava, miten suhtaudumme yhteiseen eurooppalaisen maatalouspolitiikkaan ja minkälaisia huolenaiheita meillä on tältä osin. Haluamme jälleen seitsemän vuotisen rahoituskehyksen, koska seitsemän vuotta tuot mukanaan avoimuutta ja oikeusvarmuutta sidosryhmille, nuorille viljelijöille, kuluttajille, maaseutualueille. Mutta sitä seuraava monivuotinen rahoituskehys olisi sitten 5 plus 5 Uusi parlamentti valitaan vuonna 2024 ja komissio myös aloittaa sitten toimikautensa tuon vuoden marraskuussa. Ja näin se voi osittain päättää omasta rahoituskehyksestään. Ja näin voidaan siis paremmin sovittaa sitten toimia yhteen tulevan monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Haluamme myös yhteisiä toimia ja lähestymistavan YMPtä silmällä pitäen. Totta kai on argumentteja, joiden mukaan toinen pilari pitäisi yhdistää kohesiopolitiikkaan, mutta silti uskon, että on hyviä argumentteja myös sille, että YMPn sisällä säilytetään kaksi erillistä pilaria, ja tässä on sitten vastuuta valiokunnilla ja maatalouskomissaarilla. Täytyy katsoa, miten ensimmäisen pilarin ja toisen pilarin määrärahat jaetaan. Määrävä tärkeätä on seuraava. Meillä on kaksi rahoitusaukkoa tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ensimmäinen on tulopuolen aukko Brexitin jälkeen. Siirtymäkauden jälkeen meiltä tulee puuttumaan rakenteellisesti joka vuosi 12-13 miljardia euroa. Näin syntyy meno aukko. Kun suunniteltiin 2011, 12 ja 13 puitteita. Oliko silloin mahdollista katsoa erilaisia uusia tehtäviä, joita oli tulossa? Maahanmuutto, kehitysapu, maahanmuuton syiden vähentäminen, rajavalvonta ja suoja, muuttoliike, terrorismin torjunta, tutkimus, ja puolustustutkimus, puolustusteollisuus esimerkiksi. Oletamme, että vaikka tällaisia tehtäviä on vaikea arvioida, olemme pystyneet kuitenkin joustavuuden ja uudelleen kohdentamisen jälkeen rahoittamaan tehtäviä. Tehtäviä tulee koko ajan lisää. Ne pitää ottaa mukaan talousarvioon ja ne pitää antaa seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä soveltuva, soveltuvat määrärahat. Te puhutte periaatteessa sitä vastaan, että YMP tehtäisiin leikkauksia. Me katsomme näitä kahta tai kolme asiaa, jotka vaikuttavat talousarviomme. Brexit, vähennykset, osa, puolet korvattaisiin maatalouspuolella ja puolet taas ra- tuoreella rahoituksella. Tämä aukko ja menot, jossa toimimme kansalaistemme hyväksi. Tässä sitten olisi vain 80 prosenttia uutta rahaa ja vain 20 prosenttia uudelleen kohdennuksia. Ja jos tässä nyt lasketaan kaikkia järkevästi, kohesio, verkkojen Eurooppa, YMP, Horisontti 2020, Erasmus Plus ja muut suuret ohjelmat, Ja kun katsotaan realistisesti näitä uusia tehtäviä, niin silloin tarvitsemme katon sitoumuksille ja tulopuolelle. Tämä olisi 1.1x. Se voi olla 1.11-1.19. Parlamentilta on tulossa kaksi suurta mietintöä, Tomaan ja Olbrichtin, ja sitten Dupreen ja Lewandowskin mietinnöt. Odotan innolla keskustelua, jota näistä käydään Euroopan parlamentissa maaliskuun puolivälissä. Parlamentti tulee todennäköisesti ehdottamaan katoksi ylärajaksi 1,3 prosenttia. Hyvä. Olen käynyt seitsemässä euromaassa ja loppuihinkin menen. Olen tavannut ulkoministereitä, rakenneministereitä, kansallisia parlamentteja, pääministereitä, maatalousministereitä. Ja on syytä olettaa, että on, meillä on viisi, kuusi jäsenvaltiota, jotka varsin uppiniskaisesti tulevat edistämään nykyistä David Cameronin mukanaan tuomaa kattoa 1,0 prosenttia, eli suhteellisen uppiniskaisesti tästä pitäisivät kiinni. Ruotsi, Suomi, Tanska, Alankomaat, Itävalta. Parlamentissa, Euroopan parlamentissa ja valiokunnassa kunnissa varmasti on näiden maiden edustajia, jotka voivat vahvistaa sen, kuinka tiukasti halutaan pitää kiinni. Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Haagissa, Helsingissä, Viinissä. Halutaan todella pitää kiinni tästä rajasta. Jos tämä on keskusteluiden lähtökohta, selvä. Mutta jos tämä on lopullinen kanta, silloin olemme kyllä pulassa. 1,0 prosentilla on hankala viedä eteenpäin YMPtä, kohesiota, horisonttia, eikä varsinkaan voida vakavasti otettavasti rahoittaa uusia tehtäviä. Ja siksi puhun tästä 1,1x prosentista. Ymmärrän, että te valiokuntana hylkäätte, ettekä hyväksy leikkauksia, mutta silti pyytäisin, että kun pidätte kiinni kannastanne, niin kun tulee kuitenkin leikkauksia, niin voi sitten missä ja miten niitä leikkauksia tehtäisiin ja missä taas ei. Jos pidätte vain kiinni siitä, että leikkauksia ei tule, olemme hankaluksissa. Me olemme kollegani kanssa tuoneet julkisuuteen jo joitakin pohdintoja ja vasta huhtikuussa komissio lyö kantansa lukkoon. Se, joka tarkastaa menoja Meillä on erilaisia lausuntoja, aivan hiljattainen tilintarkastustuomioistuimelta, joka suhtautui kielteisesti viherryttämiseen, ei itse asiaan, vaan siihen, miten käytännössä tämä asia ei toimi tai se toimii huonosti. Ja siksi uskon, että oikeusperustamme yhteiselle maatalouspolitiikalle – tarvitsee uudistuksia, uudistamista ja sääntöjen yksinkertaistamista. Maatalouden edustajat ovat sanoneet, että jossakin tilanteessa voimme hyväksyä tietyn määrän leikkauksia, mikäli tämä sitten vähentää sääntöjä tai yksinkertaistaa toimintaa. kun katsotaan valvontaa tai YMP ja ympäristökysymysten tavoitteisiin pääsyä. Olemme lukeneet erilaisista vaatimuksista, suurista leikkauksista, YMPstä, palauttakaa se kansalliseen toimivaltaan, leikatkaa sitä 30 prosenttia. Tästä en pidä, tämä ei ole mistä oikein. Sisämarkkinat voivat toteutua helpommin käytännössä, kun meillä on yhteisiä perusperiaatteita se, että palautettaisiin ja pirstaloitaisiin tätä ja palautettaisiin maatalouspolitiikkaa kansalliselle tasolle, olisi mielestäni virhe. Se oli ensimmäinen yhteisön yhteinen politiikka teräs, atomi- ja terästeollisuushankkeen jälkeen. Ja minusta olisi järkevää säilyttää tämä Euroopan tasoisena toimintana. Jos tiettyjä pieniä leikkauksia pitää tehdä, mutta minusta tässä puhutaan viidestä viiva kymmenestä prosentista, ei suuremmasta määrästä. Eli uudessa rahoituskehyksessä voi tulla 5-10 prosenttia leikkauksia YMP, ja täytyy katsoa, miten nämä leikkaukset toteutettaisiin. Kansallinen yhteisrahoitus ei tässä yksin riitä, muuten syntyy kilpailua hallitusten välillä, kuka saa enemmän, kuka maksaa enemmän, köyhät alueet jäisivät heikompaan asemaan, syntyisi kilpailun pirstaloitumista, valtion tukiongelmia, lisäbyrokratiaa ja niin edelleen. Tämä yläraja sitten, siihen vastaisin voitaisiin puhua asteittaisesta toiminnasta ja Tämän asiasta päätimme josta kollega Hoganin kanssa yhdessä huhtikuussa. Sitten virhetaso. Väärinkäytettyjen määrärahojen taso on yhteisessä maatalouspolitiikassa varsin alhainen. Ja siksi meidän kuitenkin pitäisi olla rohkeita, olla kiristämättä valvontojen tiheyttä. vaan pitäisi toimia yksittäisin tarkastuksiin ja jättää vastuuta muille toimijoille. Niin tämä saattaisi kuitenkin merkitä sitä, että virhetaso nousisi. Haluamme jatkossakin edistää innovaatioita, nuorten viljelijöiden asemaa, tarvitaan hätäapu, varaus, kun syntyy kriisejä tai tuhoja joillakin alueilla. Eli tässä ei ole kyse mistään vallankumouksesta, kun katsotaan yhteistä maatalouspolitiikkaa ja tulevaa monivuotista rahoituskehystä. Ja vielä lopuksi. Jos haluaa ottaa menneestä opiksi, katsoa missä ollaan menty metsään. Kesäkuussa 2011 Barroso-komissio esitteli seitsemän vuoden rahoituskehyksen ja sen jälkeen ei tapahtunut yhtään mitään. Neuvotteluissa ei päästy eteenpäin. Ei vuoden 2011 loppupuoliskolla ja hädin tuskin sitä seuraavanakaan vuonna, vasta vuonna 2013. Joulukuun puolivälissä 2013 sovittiin tähästä, tähän liittyvästä lainsäädännöstä ja se julkaistiin virallisessa lehdessä. Siihen asti viranoma- siis kunnes tästä tiedotettiin viranomaisille ja muille toimijoille, toimittiin ja koulutettiin ja tiedotettiin viljelijöitä. Tässä oli kulunut aikaa niin, että oltiin vuoden 2015 puoli välissä. Tässä hukattiin valtavasti aikaa. Jos nuori viljelijä haluaa järjestää toimintansa, toimintansa haluaa ostaa vaikka koneistoa, hänellä on 20 prosenttia omaa pääomaa, tarvitsee siis 80 prosenttia lainaa, niin silloin hän tarvitsee takauksen vaikkapa isoäidiltään tai mahdollisesti sitten eurooppalaiselta maatalouspolitiikalta, joka toimisi hyvin. Kun politiikka toimii, hän saa tämän takuun toiminnalleen ja voi ostaa tällaisia koneita Eli emme saa odottaa liian pitkään siinä, kun hyväksymme rahoituskehyksen. Esittelemme toukokuussa tämän paketin ja sen jälkeen neljä viikkoa myöhemmin tulevat siihen liittyvät säännöt. Tämä on kuudes monivuotisen rahoituskehyksen paketti. Jacques Delors teki ehdotuksen ensimmäistä vuonna 1988. Ja ennen kuin tämä uusi astuu voimaan, käydään vielä Euroopan parlamentin vaalit. Ja voi olla, että uusi budjetti hyväksytään vasta joulukuussa 2020. Eli pyytäisin parlamentilta sitä, että mitä nopeammin nimeätte esittelijät aloitatte työt neuvoston kanssa yhtä aikaa, niin sitä parempi mahdollisuus meillä on sille, että viljelijämme ja maaseutualueemme saavat ennen Euroopan parlamentin vaaleja oikeusvarmuutta. Tämä on suuri etu kaikille sekä YMPn, kohesion, horisonttiohjelman osalta niin, että voidaan tarjota pitkäaikaista investointivarmuutta. Kiitoksia. Dziękujemy. Państwa, e, koordynator... Kiitokset komissaari. Ja nyt sitten puheenvuoro koordinaattoreille. Kaksi minuuttia per puhuja. Ja sen jälkeen sitten esittelijä kolme minuuttia ja voidaan käyttää näitä varoja jossain muualla, vaan nämä vähennykset tulee tehdä huolella harkitusta ja on hyvä, että nyt seitsemän vuoden MFF on tarkasteltu. Voidaan käyttää näitä varoja jossain muualla, vaan nämä vähennykset tulee tehdä huolella harkitusta ja on hyvä, että nyt seitsemän vuoden MFF on tarkasteltu. Taisin seuraavaa. 21. heinäkuuta 61 sain alun perin, maksoin vuonna 1961. Tulot olisivat yhteensä 27 miljardia suuremmat viljelijöille kuin mitä se nykyään on. No tietysti näistä halvoista hinnoista hyötyvät kuluttajat, eli ne varat, joita YMPssä käytetään, tulee käyttää. 10 miljoonaa työpaikkaa myöskin on nimenomaan maatalousalan piirissä. Tänään se on syytä myöskin muistaa. Eli on erittäin tärkeää katsoa, miten varat jaetaan juuri viljelijöiden kesken. Kiitos tästä esityksestäsi ja kiitos tästä myönteisestä asenteestasi YMP. Ja ylittäkö puheaikojanne, koska puheenvuorot päättyvät heti niiden jälkeen, koska komissaari joutuu lähtemään. Herra Andres, seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle. Silloin kun astuitte virkaan, niin sanoitte puheessanne, että lista ja maahanmuutto ja tutkimus ja elintarvikeomavaraisuus, elintarviketurvallisuus, kaikki nämä ovat tärkeitä asioita on huomioitava, että nämä ovat yhteistä hyvää sekä terveystä, elintarviketurvallisuus ja meidän tarvitaan kunnon varat tätä varten. Jos meillä on koko ajan samana varoja, niin on huomioitava todellakin ympäristöseikat ja terveellisyys. Jos ei ole tarpeeksi varoja tähän, niin ei pystytä sitten muuttamaan tuottajien toimintaa 27. Tähän mustan aukkoon, johon joudutaan, kunhan tänne irtoaa, mutta varmuutta viljelijät tarvitsevat, jotta voivat elämäänsä suunnitella. Sitä on ollut valiokunnan jäsenenä ja puhun ihan vilpittömästi. 14. helmikuuta julkaistu esitys MFN liittyen toteaa, tarjoaa kaikenlaisia hyviä asioita, joita en tässä nyt lähde luetteloimaan, mutta UKon panos on noin 7 prosenttia kokonaisbudjetista. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että tulitte tämän paikalle komission jäsen. Niin kuin te sanoitte tässä esityksessänne, kunkin uuden MEPin myötä tulee selvää, että nykypolitiikka vanhenee ja tarvitaan niiden uudistamista. Meidän pitää jopa miettiä hyvin tarkkaan ja miettiä, pitäisikö jostain politiikasta päästä eroon kokonaan. Miten te voitte asettaa ennakkoehdoksi sen, että ennen kuin lähdemme miettimään uutta politiikkaa, automaattisesti pidämme paikalla statuskon mukaisesti kaikki vanhat asiat ja sitten laitetaan siihen uusia prioriteetteja. Minusta olisi hyvä, että kun summataan sinne jotain uutta, ynnätään sinne uutta mukaan, niin pitää miettiä ensin, mitä voidaan uudistaa ja ehkä jopa poistaa. Ja mitä YMP tulee, miten voitte myös lähteä tästä samasta ennakkoehdosta, että ennen kuin me teemme päätöksen uusta monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin että YMP todellakin johtaa niihin tavoitteisiin, joihin pyrimme, esimerkiksi innovaation, turvallisuuden tai kestävyyden alalla. Tämä on todella tärkeää, että meillä pitää olla eh, legitiimit selitykset, jotka annetaan veronmaksajille. Kiitos. Pan Posul es igual antes que después. Eh. Eh, gracias, presidente. Gracias. Samapa tuo nyt tai myöhemmin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Hyvä komission jäsen. No ensinnäkin me olemme sitä mieltä, että nykytilanteessa ei voida mitenkään tehdä minkälaisia leikkauksia ymp meistä, mutta kun tässä puhutaan uudesta YMPstä, niin mielestämme oleellisinta olisi ensin määritellä tämä YMP ja sitten mietittäisiin paljon rahaa tarvitaan ja päätettäisiin tarvittavista budjetista ja sen jälkeen sitten siis niin paljon julkisia tukia. Ja sitten kolmanneksi, tiedän, että aika on vähän, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että te puhuitte vähennystarpeista, koska kulut kasvavat. Minusta olisi hyvä, että sen sijaan, että puhuttaisiin vähentämisestä tai uudelleen kertavat veroja, tämä lisäisi tietysti budjettivaroja, jotka ovat käytössä. Ja toiseksi ei pidä lähteä lisäämään, vaan vähentämään EUn militarisointiin suunnattuja varoja. Kiitos. Puhuitte siitä, että tarvitaan entistä enemmän tuloja Euroopalle. Esimerkiksi muovivero. Näin täytyy jatkaa. On myös selvää, että määrärahat vähenevät. Tämä on meille selvää. Mutta se, mikä harmittaa, kun puhutaan budjetista henkilölle pilarille, eli on paljon muutakin kuin vain ykköspilari. Pitää löytää tasapaino Jotkut pelkäävät, että toista pilaria leikataan suhteettoman paljon ja ensimmäinen pilari jää ennalleen. Ensimmäisen pilarin tämisestä ja pitää pyrkiä siihen, että todella saadaan tuloksia ja perust- voidaan perustella toimintamme. Eli tarvitaan kohdennetumpaa varainkäyttöä. Meillä on selvästi säästömahdollisuuksia komission jäsen puhuu tava degressiivisestä vähentämisestä. Tämä on tärkeää. Haluan kiittää teitä siitä, että puhuitte sitä vastaan, että YMP uudelleen kansallistettaisiin. Me tarvitsemme yhteistä maatalouspolitiikkaa Brysselistä käsin. Kiitos seuraavaksi Anju. Kiitos. Puhumme EUn rahoituksen tulevaisuudesta ja minä kiinnitin huomiota tähän pieneen osioon, joka koskee omia varoja. Omat varat ovat ne rahat, jotka EU tai komissio saa kerättyä veronmaksajilta ympäri Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät näitä varoja valvo ollenkaan. Ja tässä on todellakin tällainen suora EU-vero, yhtiövero ja eh, transaktioveroja, autoveroja, erilaisia veroja. Eli esimerkiksi autoilijat voivat joutua maksamaan neljänlaisia veroja. On ALV ja sitten on tämä uusi EUn moottoriajoneuvovero eh, ja sitten ehkä tämä hiiliverokin tulee käyttöön. Tämä on todella eh, hurjaa ja ne, jotka Isossa Britanniassa haluavat jäädä Euroopan unioniin, alkavat ehkä miettiä se uudelleen, jos tämän näkee. Jos minä olisin teidän paikallanne, jos halutaan näin paljon rahaa, niin miksi te ota ALVstä osuuden? oma osuutta. Niin esimerkiksi yksi kolmas osa prosentista alvesta otetaan, ehkä se voitaisiin nostaa yhteen prosenttiin. Tämä on kyllä nyt vähän liian hurjaa, ehkä se on sitten kostautuu seuraavassa vaaleissa. Eh, alakohtaiset ministerit käyvät täällä ja toteavat, että säästöjä ei saisi järjestää. Eli tässä on hieman ristiriita. Eli jos halutaan säästää, niin silloin kaikkien tulee olla sillä kannalla, tai sitten eh, asia tuntuu vähän oudolta eikä ihan vakavasti otettavalta. Tämä asia nousi esiin erityisesti viime viikolla. Ja vielä yksi huomio. Valta. Tämä asia nousi esiin erityisesti viime viikolla. Ja vielä yksi huomio. Varmasti voidaan puhua, että on oikeusvarmuutta myöskin parannettu täältä lähdössä, mutta minä kyllä uskon omiin varoihin ja pitäisi jäsenvaltioiden toimista vähän lisää ponnistella. Olisi hienoa, jos meidän hallituksemme Espanjassa olisi vähän pro lisäämistä. Ei voida sanoa, että halutaan pitää YMP yllä ja sitten ei sen enempää. Ja sitten aivan lopuksi vielä sanoisin, että tarvitaan siis YMPn vakautta, mutta tässä on koko ajan uudistuksia uudistusten perään. Meillä oli tämä omnibus-uudistus. Ja taustalla oli pikemminkin budjettisyyt kuin muut tavoitteet, eli kyllä pitää antaa vakautta tähän asiaan. Ja viherryttäminen on yksi tärkeistä tavoitteista. Kustannukset, että puolet tästä eh, tulisi siis leikkauksesta 6 miljardia siis, ja 40 prosenttia liittyy YMP. Maatalouden osalta kolme ja puoli miljardia suunnilleen maatalouden osalta. Mistä sitten nämä 30 ja 15 lukuja tarkastelen? Ja jos näin on, niin silloin kannattaa asia sanoa suoraan, eli yli kolme miljardia. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Äh, hyvä komission jäsen Oettinger. Te jätitte joitakin asioita puheenne ulkopuolelle. E- ekologia, ilmaston suojelu, Tiedämme, että meillä on velvoitteita näissä kysymyksissä. Viherryttäminen esimerkiksi tarjoaa paljon mahdollisuuksia noudattaa näitä velvoitteita. Ette maininnut myöskään terveyttä. Elintarvikkeiden laatu riippuu pitkälti siitä, minkälaista maataloutta harjoitetaan. Ja tämä vaikuttaa kansalaisten terveyteen. Ja vielä viimeiseksi työpaikat. Brittikollega jo sanoikin, että tuhansia työpaikkoja menetetään vuosittain maaseutualueilla, eli täytyy pyrkiä pitämään niistä kiinni ja jopa saamaan niitä lisää. Tämä voisi olla vahva argumentti hallituksen vastaan. Olen vihreä. Saamaan niitä lisää. Tämä voisi olla vahva argumentti hallituksen vastaan. Olen vihreä leikkauksista ja tämä säikäyttää minua. Säästöistä ehkä pikemminkin olisi syytä puhua, tarkastella hieman eri perspektiivistä näitä kanssa. Eli tältä pohjalta kyllä voidaan tehostaa eh, näitä toimia ja näin säästää. Leikkauksen tielle en menisi. Ja niin kuin täällä on todettu, 12-13 miljardia Brexitiin liittyen. Tämä menee läpi. Muchas gracias, señor presidente, estimado comisario. Kiitos hyvä komission jäsen. Aivan ensiksi haluaisin kiittää, että tulitte tänne puhumaan tästä asiasta, joka on todella tärkeää meille. Tiedämme, että komissio voisi lisätä nykyistä 1 prosentista 1,1 prosenttia ja 1,19 prosenttiin nykyistä EU-budjettia, mutta tämä tarkoittaisi sitä, että kohesio ja YMP joutuisivat leikkauksen kohteeksi. Tämä ei ole mahdollista, koska nämä ovat todella keskeisiä politiikan aloja, jotta voidaan edistää maatalous alueita ja maaseutualueita, joissa asuu Espanjassa vähemmän väkeä. Ja sen takia tällainen puuttuminen YMP olisi todella huono vaihtoehto. Maataloustuotteet joutuvat nyt jo maksamaan kaikenlaista, eikä pitäisi myös Brexit-laskua panna heidän maksettavaksi, ottaen huomioon, minkälaisia kriisejä on esimerkiksi eh, maitoalalla, sianliha alalla ja hedelmä vihannesalalla. Eli jos tässä todellakin halutaan vähentää niitä suoria tukia ja 15-30 prosenttia, kun halutaan tässä poistaa rahaa. Kiitos. Ja nyt sitten mahdollisuus komissaarille vastata. Tehän tiedätte ja tietää, eh, mihin niitä on suunniteltu. Suorat tuet esimerkiksi eivät saisi joutua leikkausten kohteeksi, koska on tärkeää, että niitä pikemminkin tuetaan ja harmonisoidaan menettelyjä jäsenmaiden välillä, sillä tiedämme, että eh, pientilojen tukemiseksi, jotta ne säilyvät elinkelpoisina. Muutoin se ei ole mahdollista. Emmekä myöskään saa unohtaa sitä, että... Thank you, Chair. Commissioner. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minusta YMP on yhteiskunnalta suoritettava maksu viljelijöille, jotka sitten tekevät meille palveluita. Tamme viljelijöille ja tuottajille siitä, että EU:ssa tuotetaan maailman korkealaatuista ruokaa, joka on sitten kuluttajien saatavilla hyvän hintaan ja turvallisesti. Ja osana tätä me myös varmistamme, että meidän eh, maaseutualomme ja tilamme ovat turvattuja ja pystytään eh, ympäristö, ilmaston muutos huomioimaan, mutta YMPstä on valitettavasti kuitenkin tullut vain korvaus, koska viljelijät eivät saa tarpeeksi rahaa myystään tuotteista ja tämä on ikään kuin tuki sitten erilaisille kaupan välikäsille ja minä haluaisin kysyä, ajatellaanko, että 2020 pienellä rahamäärällä voidaan saada sama palvelu kuin nyt? Tämä ei ole mahdollista. Te nyt olette tässä erään asian ottaneet esille ja minusta tuntuu, että että tällaiset vaaralliset ajatukset nimenomaan maatalous komissaarin pitäisi eh, hoitaa. Ja esimerkiksi tämä eh, miljoonien eurojen sotilaiset kulut, niitä pitäisi leikata, ei maatalosta. No niin, älkää ylittäkö puheaikoja, että kaikki ehtivät puhua. Herra Midan, olkaa hyvä. Merci, président. Monsieur le commissaire, vous avez... Kiitos puheenjohtaja komission jäsen aivan oikein sanoitte, että meidän valtuuskunta, valiokuntamme vastustaa kaikkea ympöleikkauksia tämä kahdesta syystä. Ensinnäkin, koska Yhdysvallat, Kiina ja muut antavat paljon enemmän tukea maataloudelle. Ja toiseksi, joka liittyy tähän ensimmäiseen, on markkinoiden avaaminen kahden välisten neuvottelujen puitteissa Kanadan suuntaan Merkosuuriin Uuden Seelannin suuntaan, vain nämä mainitakseni. Ja tässä aina meidän maataloutemme joutuu kärsimään, se ei ole enää kilpailukykyinen. Eli kaiken kaikkiaan Euroopan maatalous ja maaseutualueet joutuvat vaikeuksiin ja tästä on sitten kaikenlaisia yhteiskunnallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Ja olisi hyvä, jos neuvosto tämän asian pitäisi mielessä ja komissio pysyisi tiukkana. Kiitos. Dantin. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kiitos sanoistanne. Te mainitsitte useita lukuja ja tiedämme, että kaikissa valiokunnissa, missä käytte, pyydetään, että luvut pysyvät ennallaan tai sitten kasvavat. Ja mitä tulee maatalous tukiin. Minä haluaisin mainita erään seikan niitä koskien. Ne ovat tärkeä tapa enikään eh, sille, että tuettaisiin jotain eh, toin, toimenpidettä tai toimia, vaan eh, tuetaan näitä viljelijöitä. Kuinka moni tila olisi mennyt kiinni, jos ei olisi YMP-tukia? YMPtä soimataan, mutta jos katsotaan näitä Eh, summia, mitä maksetaan, niin kyllä ne takavat monen perheen tulot. Minun maassani saadaan enemmän tukiaisia kuin mitä muuta rahaa saadaan, jotta pystytään perhe pitämään hengissä. Eli tilanne on erilainen kuin muissa politiikoissa. Haluaisin muistuttaa, että 7 prosentin lasku YMP-budjettiin olisi asiantuntijoiden mukaan yli 8 prosentin lasku maataloustuottajien tuloihin Euroopassa. Kiitos. Maanviljelijöiden tulotaso noin 50 prosenttia verrattuna muihin ammattialoihin – miltä tulevaisuus näyttää. Riippuu pitkälti siitä, minkä tyyppisiä päätöksiä. Selvityksestänne yönlehen liittyen kysyisin teidän kannastanne. Olemme tavanneet usean otteeseen ja budjettivaliokunnassa totesitte, että jäsenvaltioiden tulisi korvata Brexitistä. Nyt puhutte jälleen leikkauksista. No, puheenjohtaja esitteli laskelmia. Ja vaikka hyväksyisimme leikkaukset, niin 15.30 valiokunta hyväksyy sen, siis hyväksyy mietinnön, jossa todetaan, että suorat tuet pitää säilyttää samalla tasolla. Me haluamme tasoitusta uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Miten suhtaudut tähän? Hyvä komissaari, kiitokset ponnistuksistanne. Riittää säilyttää YMP ja myöskin kohesiopolitiikka. Aikaisemmissa Strasbourgin kokouksissa herra Juncker komissaari. ja tämä pitää paikkansa, sillä näin ei kannata toimia. ilman YMPtä ja kohesiopolitiikkaa törmäämme toisenlaisiin ongelmiin. Viherryttäminen ei saanut riittävää, eh, riittävää rahoitusta. Tämän lisäksi on myöskin saatettava päätökseen tämä Veroparatiisikäsittely on erittäin tärkeää, että saadaan verot maksetuiksi siellä, missä myöskin voitto on syntynyt. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, te pyydätte meiltä lisää joustoa, mutta se ei onnistu eh, tekemällä leikkauksia sitten toisaalta maatalouspolitiikkaan. Ja olisi tärkeää, että neuvostokomissio voisivat löytää vaihtoehtoisia rahoitustapoja ja sen avulla me voisimme rahoittaa näitä ongelmakohtia. Mutta sen sijaan komissiolta on saatu sellainen ehdotus, jossa parhaassa tapauksessa pidetään yllä budjettirahoitus tai sitten on 30 prosentin leikkaus. Samaan aikaisesti kuitenkin korostin 2020 Erasmus Plus ja muut, niissä pysyy raatassa yllä. Teidän pitää ymmärtää, että YMPn alalla, jos haluamme jos meillä on lisää vaatimuksia, niin tarvitsemme lisää rahaa. Ja sen takia pitää vaatia, että komissio eh, huomioisi tämän valiokunnan kannan, eh, joka on melkein yksimielinen. Eli vaaditaan, että mm, pysy yllä maatalousrahat ainakin melkein. Kiitoksia komission jäsen. Kiitos, että puhuitte tästä yhteistä maatalouspolitiikasta näin. Se on ensimmäinen yhteisen politiikan ala, emme saa unohtaa sitä, että yhteisöllistämisen jälkeen kansalliset budjetit tältä osin vähenivät. Ja jos lähdemme nyt tekemään leikkauksia EUn tasolla eivät kansalliset valtiot tähän lisäykseen, tekisi. Tämä täytyy muistaa. Siis sen lisäksi, mitä he jo maksavat. Jos katsotaan sitten nuoria viljelijöitä, He tarvitsevat rahoitustukea alussa, mutta myös sen jälkeen pari vuotta. Ja kun teemme uudelleen jakoa, on katsottava, että maatalous on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä esimerkiksi. Tarvitaan uudistuksia eläinten ja karjanpidossa ja muissakin kysymyksissä. Kiitos. Kolme lyhyttä huomiota Hyvä komissaari, niin kuin totesitte, eh, yhdessä on ponnisteltava eh, tulojen eteen. On esitetty, että säilytettäisiin no. Saksan kannalta hyvä asia, johon kannattaa pyrkiä. Jos menettelyt ovat reiluja, niin leikkauksetkin on parempi hyväksyä, jos kaikki leikkaavat päädytään 8 prosenttiin. Ja Oettinger-formula on se, jonka tässä esittelitte, 80, 20, 50, 50. No, niin kuin valiokunta puheena totesi, niin tämähän johtaisi 2,3 miljardiin, No, ehkä sekin nyt vielä kestettäisiin. Ja te toteatte, kuinka paljon varoja on käytössä. Eli teillä on ikään kuin eh, hardware ja meillä sitten software, kun hoidamme eh, maataloutta. Eli ehkä tämän tyyppinen diili voisi olla se, jonka myötä päästään eteenpäin. Panie komisarzu, z jednej strony pan mówi o ubytku... Hyvä komission jäsen. Te puhuitte toisaalta siitä, mitä menetetään Brexitin myötä ja sitten mainitsitte sitten kuitenkin siitä suurimmat leikkaukset, johon muutkin ovat viitanneet. Mutta miten tässä käy? Toivottavasti Brexitia ei käytetä tekosyynä suuriin budjettileikkauksiin, kuten sanoimme, YMP on tärkein politiikan ala, ja jos huomioidaan se, että viherryttämisen myötä viljelijät ovat kovasti arvostelleet sitä ja komissio on tullut siihen lopputulokseen, että tämä ei ole kovin järkevä toimenpide, niin entä sitten, miten voidaan tasoittaa avustuksia jäsenvaltioiden välillä? Puolassa tasot ovat alhaisemmat, tämän tiedämme. Näin on ollut viime vuosina. Meillä on yhä alempia suoria tukia samalla kun toisella puolella rajaa Saksassa naapureilla on suuremmat tulot ja sitten kuitenkin leikkaukset tulevat kaikille samanlaisina. Kiitoksia komission jäsen. On syytä pitää YMP voimakkaana eurooppalaisena politiikkana. Riskeinä tässä ovat se, että leikataan rahoja ja puututaan toisiasiallisuusperiaatteeseen. Emme halua, että kumpaakaan ryhdytään tekemään. Puhutte jäsenvaltioiden maksuosuuksista, mutta puhutte 1,1, 1,19 prosenttiin asti. Ja jos pysymme tässä liian matalalla tasolla, emme pysty pitämään yllä nykyistä YMPtä. Teidän pitäisi olla kunnianhimoisempi lähtötasona pitäisi olla ainakin 1,3 prosenttia. Tätä tarvitaan. On muistettava myös väestökato ja väestörakenteen muutokset. täytyy toimia niin, että nuoret viljelijäperheet pysyvät maaseutualueilla. Tämä on meidän etumme. Kiitos. Kolme kommenttia todellisesta yhteistä maatalouspolitiikasta ei voida puhua, sillä jokainen käyttää sitä rekisteriä, mikä itselle sopii. Jotkut ovat irrottaneet tuotannosta, jotkut eivät. Myöskin pinta-alatuet ovat hyvin toisistaan poikkeavia. Sanoa, että on olemassa yhteinen maatalouspolitiikka, ei ihan pidä paikkaansa markkinoiden epäonnistuminen, tämä ei voi eh, vaikuttaa näihin tukikysymyksiin. Jos esimerkiksi puhutaan eh, maitoalasta tai sianliha-alasta, jos sanotaan, että markkinoille tehdään mitä, niin silloin tilanne muodostuu edelleenkin siellä hankalaksi ja sitten eh, rahoitus hoidettaisiin Brysselin kautta, mutta tämäkään ei toimi. Eli markkinat on nostettava keskiöön, kun näitä uudistuksia mietitään. Muistan, mitä totesitte komissaari täysistunnossa, eli lineaarit eh, suorien tukien maksut on suurin virhe ja ongelma. Jos joku saa niin paljon liikaa, niin tämä ei ole suhteutettu muuhun sitten. Thank you, Chair. Um, Commissioner... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen tästä keskustelusta. Teidän lukunne ja tämä paperi todella innostavat keskustelun, niin kuin sen pitääkin tehdä. En ole varma, miksi päätettiin ehdottaa 30 prosentin leikkausta, mutta minä olen Irlannissa tavannut viljelijöitä, jotka pyytävät lisää rahaa, jotta voidaan vastata tämän hetken haasteisiin. Tämä pitää tehdä selväksi. Ja minä haluaisin tietää, mitä ajatellaan 22 muussa jäsenvaltiossa siitä, että pitää maksaa lisää varoja talousarvioon. Minä en halua olla kielteinen. Tässä puhutaan kuitenkin yhteyksistä Brexitiin ja pitää olla tietoisia siitä, että nyt Isossa Britanniassa ollaan menossa kovan Brexitin suuntaan. Ja tämä todella vaikuttaisi eh, maatalousalaan. En ole kovin innostunut siitä, mutta olen kuitenkin huolestunut. Kiitos. Komisarzu, ze wspólnej politiki rolnej... Hyvä komissaari YMP ei ole asia, joka koskee pelkästään maanviljelijöitä, se koskee kaikkia muitakin, myös kuluttajia. Tulee myöskin ymmärtää tärkeiksi. Ja sen vuoksi on tärkeää pitää huoli siitä, että rahoitus myös kohdennetaan oikein. Ja nyt, eh, hyvä komissaari, on teidän vuoronne, olkaa hyvä. Kiitos. Olin täällä kuulemassa teitä, jotta saisin taan ja sitten ta- talousarviovaliokuntaan ja talousarvion valvontavaliokuntaan, niin huijaa vaan. Nähtäväksi jää, miten Strasbourgissa parlamentti saa aikaan yhteisen vahvan linjan. Brexit ei ole tässä nyt mikään tekosyy. Se on fakt. ja e, tällainen e, Äh, lähtee, 12-13 miljardia äh, tulee aukoksi. Se on fakta. Jos esimerkiksi jouluna ei enää olekaan elossa varakas eno, mutta ei kannata iskeä päätään seinään, jos silloin pää saattaa hajota. Minun ainakin pää hajoaa, jos sen isken tiiliseinään. Te saatte kyllä kokeilla omaanne, mutta minä en tähän hankkeeseen lähde mukaan. Eli ei ole hyvä, jos nyt toimitaan siten, että kun jotain on tehty tiukkoja. Voitte yrittää neuvotella heidän kanssaan ensi viikolla Amsterdamissa esimerkiksi. Voitte saavuttaa enemmän kuin täällä salissa. Uskon, että näin on, mutta lykkyä pyttyy vaan, jos siihen pyritte. Tietysti puolueiden näkemykset ovat erilaisia, mutta ei leikkauksia maatalouteen, ei leikkauksia kohesion, lisävaroja Serbiaan ja Balkanin alueelle ja tutkimuksen 0,1 prosentin puitteissa mennään hohoja. Jos näin yritetään toimia, kannattaa muistaa vielä sekin, että päätökset tehdään vielä enemmän kansallista parlamenttia, ne tarvitaan myöskin. Ja uskallan sanoa teille, että tunnelmat ovat vähän hankalat homma hoidu, sillä teidän ryhmänne, ja siellä on vahva Puolan valtuuskunta ja vähän pienempi saksalainen valtuuskunta, ja näiden vuos ymmärrettävä, että kaikkia ohjelmia ei voida lyhentää Erasmus Plus, on ehdotettu viisin. Kyllä lisäys sinällään minustakin on hyvä, mutta ei nyt kaksinkertaistusta sentään. Jos Eurooppa haluaa taistella Made in Chinaa vastaan ja Silikon väliä vastaan vielä ensi vuosikymmenellä, niin kyllä tietysti tutkimukseen on panostettava ja on todellakin mahdollistava Erasmus Plus-tyyppiset hankkeet lapsillemme. On muistettava, että tällöin puhutaan myös viljelijöiden lapsista ja on todellakin mahdollistavat Erasmus Plus-tyyppiset hankkeet lapsillemme. On muistettava, että tällöin puhutaan myös viljelijöiden lapsista ja myös niiden tulee, heidän tulee voida hyötyä näistä ohjelmista. Jotkut Erasmus-ohjelmat ovat sellaisia, että tulevat tilat niitä todella tarvitsevat. Minä Tästä on saatu tilintarkastustuomioistuimen raportti juuri oikeaan aikaan. Ja olen kollega Hokin kanssa eh, läheisessä yhteydessä ja keskustellut siitä, että YMP korkeatasoiset elintarvikkeet, eh, elintarvikevarmuus, EU-ssa eh, e ja on parannuksia saatava aikaan ja siihen on mahdollisuus suurien ohjelmien avulla. Laskelmanne eivät ole ihan väärin puhuin 5-10 prosentin leikkauksista, niitä pidän järkevinä. Mutta julkisuudessa on puhuttu myös siitä, että virallinen komission kanta. Tässähän on pohdintamenettely menossa, mutta se on uskottava vain siinä vaiheessa, jos kaikki julkisuudessa esitetyt eh, näkemykset ja huomiot eh, todella käsitellään asiallisesti. Emme me ota omaksemme 30 prosenttia, emmekä viset, eh, että tätä Brexitiin liittyen yhdistetään tähän tuoreen rahan sisääntulon. Tämän tuon esiin joka ikisessä yhteydessä. Se on kuin mantra, jota hoen joka paikassa yöunissanikin. Rouva Kressilelle sen olen esittänyt kontvaliokunnassa ja mm, sitten uusia menoja syntyy, niin silloin 80 prosenttia olisi uusien varojen taho ja 20 prosenttia se maksimiraja, jota voidaan sisäisten uudelleenjärjestelyjen kautta hoitaa on tarkasteltava nyt sitten. Vaadit teiltä, että ehdotatte te leikkauksia, mutta jos mennään järkeviin leikkausehdotuksiin, eihän herra Juncker todennut, että ei leikattaisi lainkaan, vaan totesi, että leikkaukset ovat maltillisia eivät liiallisia. Ja jos maltillisia leikkauksia esitetään, ja jos tällöin puhutaan näitä asioita, tärkeää kuitenkin olisi ne ymmärtää, jotta hyöty saadaan pysymään mahdollisimman suurena ja haitta mahdollisimman pienenä. No niin, kollega, joka viittasi suuriin tiloihin ja niiden suuriin säästöihin, on jo poistunut vali teidän kotimaanne lisäksi tunnen ja tiedän Saksan tilanteen ja monet muutkin tärkeät äänet ovat sanoneet, että suuret tilat tarjoavat paljon työpaikkoja, ovat tärkeitä, että taloudellisia toimijoita ja siksi ne on huomioitava. ja tyypä menettelyä, vaan samat tuet, samat suorat tuet. Eli käytännössä kompromissia tarvitaan, jos jonkinlainen sopu halutaan aikaan saada. Itse nimittäin uskon, että yhteinen eurooppalainen maatalouspolitiikka kyllä tuo mukanaan myöskin merkintöihin liittyen ja merkintöihin silloin, kun puhutaan, puhutaanpa nyt sitten vaikka makaroneista tai viinistä mistä tahansa. Ja toisaalta keskityttävä samaan hintaan näitä, näistä nauttia ja olla varma myöskin taatusta laadusta. Ja jotta tähän päästään, on enemmän panosta. Eli täysin tämä brexitaukko tulee tilkkiä. Ja jos te ryhmältänne menijät, jotka pitävät edelleen kiinni tästä 0,1 ja halua mennä pidemmälle, niin jonkinlainen kultainen keskitie, 50-50 esimerkiksi, tai 87 tulevan vuoden rahoituskehyksen aikaansaamisessa yhdessä parlamentin kanssa, niin häviäjiä ovat kuluttajamme ja viilemme samalla linjoilla tulemme ponnistelemaan omalta osaltamme vahvasti. Ja pannistelemaan yhdessä kansallisiin hallitanut maalta pakoon. Ihmisten on hankala jatkaa tiloilla juuri alhaisen tulotason vuoksi. Ja kaikki sitten unohtaa. Eipä muuta kuin kiitokset teille ja onnea menestystä. Okei, okay, professor, dziękujemy jeszcze raz komisarzowi. Minuta przerwy, bo wiem, że część osób... Kiitos nyt pidämme minuutin tauon, koska jotkut teistä ehkä haluavat täältä poistua. Proszę Państwa, e, zaczynamy. E, bardzo chciałem przeprosić, ale... E, Aloittakaamme. Pyydän anteeksi herra Raimundan vierailta. Täällä on nuoria viljelijöitä paikalla. Olisin halunnut heitä tervehtiä aikaisemmin, mutta tämä unohtui. Hienoa, että tulitte tänne paikalle ja olitte kuulemassa keskustelua. Nyt pääsemme seuraavaan kohtaan. Paikalla on kahta näistä laatua sisämarkkinoilla. Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe. Edustajavaliokunnista edustajia paikalla. He voivat puhua tämän jälkeen, mutta ensin edustaja Nekov. markkinoilla, niin tämä on todella vakava ongelma. Se ei ole uusi asia ja kaikista viimevuotista aloitteista huolimatta ei ole tapahtunut mitään muutoksia kuluttajille myydyssä tuotteissa, kun minä olen kasvanut yhdessä niistä jäsenvaltioista, joka liittyy, kun niitä myydään Keski-Euroopan maissa, ovat huonompi laatuisia. Tämä ei koske ainoastaan elintarvikkeita, vaan myös kosmetiikkaa ja myös erilaisia koneita, autoja ja palveluita. Maatalousvaliokunnan jäsenenä pitäisi erityisesti nyt korostaa ruo, ruoan tuotantoa ja siihen liittyviä ongelmia. Tämä on nyt ensimmäinen vaihe tätä työtä ja varmasti teemme hyvää yhteistyötä IMKO ja ENVI-valiokuntien kanssa. Tärkein poliittinen viesti on kuitenkin yksi ja sama, ei ole mahdollista hyväksyä sitä, että, olisi samo, että on samoja tuotteita samoissa pakkauksissa sisämarkkinoilla, mutta jossa kuitenkin on erilainen määrä ainesosia. Ja tämä on e, Bulgarissa, Tsekin tasavallassa, Kroatissa muualla ongelma. Joissain maissa on tutkittu asiaa, voitu havaita, että liha sisältö on joissain tuotteissa paljon alaisuutta aikaisemmin kuin muualla. Joissain, on lisää, joissa mä saanut lisää riisiä ja näin poispäin. Ja Bulgariassa oli esimerkiksi sellainen tuote, joka oli 107 prosenttia kalliimpi kuin sama tuote Saksassa. Tuotteen hinta koostuu monesta eri seikasta, mutta moni kansalaisemme on nyt huolestunut ja ajattelevat, että eh, brändin ja, tai merkin ja laadun ja tuotteen välillä on selkeä yhteys. Meidän pitää mainita siitä, että on epäoikeudenmukainen epäoikeudenmukaista se, että samassa pakkauksessa myydään tuotteita jossain eri. Kuluttajat uskovat, että laadun pitäisi olla samanlainen eri jäsenvaltioissa ja he yllättyvät, jos tilanne ei ole näin. Eli jos on joku eh, paikallinen resepti sitä, että tuote, joka myydään yhdessä ja samassa paketissa yhdellä samalla nimellä, niin niissä pitäisi olla samat ainesosat. Ja nämä kyselyt pitäisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti 2018 loppuun mennessä ja sitten pitäisi kyseistä direktiiviä muuttaa. Meillä on muitakin ehdotuksia muutosuntoon. Minä aion esittää useita tarkistuksia. Minua kiinnostaisi kovasti kuulla, mitä mieltä te olette tästä asiasta, jotta voidaan saada selkeä agrivaliokunnan kanta. Kiitos. Ensiksi varo, varajäsenet eh, varjoesittelijöille, jos annan heille ensin puheenjohtaja Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați colegi, sigur, din păcate... Kiitos. Pentru noi, aș putea spune... Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, todellisuus on aika surullinen meidän kohdallamme, jotka tulemme maista, joissa myydään tällaisia alempilaatuisia tuotteita, erilaatuisia kuin muissa Euroopan maissa. Sanotaan nyt suoraan, puhutaan täysin samoista, samoin brändätyistä ja tuotemerkeistä Saksassa, Italiassa ja muualla. Ja tiedämme, että nämä tuot tuotteet on identifioitu tietty. He sanovat, että pitää katsoa paikallisia reseptejä, jotka vastaavat paikallisen makuun. Myös tämän täytyy loppua, aivan kuten herra Juncker äh, parlamentissa pitämässään puheessa sanoi, On todella tärkeää, että komissio arvioi ja tarkastelee asiaa. Me tarvitsemme tehokkaita välineitä, jotka lopettavat tällaiset käytänteet. Jos yritys tuo markkinoille erilaatuisia tuotteita. Um, Kiitos on tärkeää, että kuluttajia tiedotetaan ja että tietävät, mitä mistäkin eri jäsenmaasta löytyy varmasti enemmistön kanta on sellainen, että missä tahansa onkaan voi ostaa tuotteita, jotka on tuotettu paikallisesti, mutta toisaalta jotkut matkustaessaan tai ostavat ähm, tuotteen jostain ja sitten näkevät saman tuotteen jossain toisessa paikassa, joka on täysin samoin mainostettu esimerkiksi. Ja silloin tietysti odotus on, että laatu on myöskin samaa. Ja vaikuttaa siltä, että asioita on nyt tai ongelmia ilmennyt varsinkin itäisissä jäsenmaissa. Joissain tuotteissa esimerkiksi sokeripitoisuus on ollut korkeampi tai lisäaineiden määrä korkeampi. No ei tämä tietystikään koske pelkästään Itä-Euroopan maita. Kun esimerkiksi lihasta puhutaan, niin eroa, erot ovat olleet suuret jäsenmaiden välillä. Eli on hyvä, että tähän asiaan puututaan. On hyvä, että esittelijä todellakin on ymmärtänyt, että kuluttajien tiedottamisesta tässä on kyse. Ja todellakin on erittäin tärkeää, että kuluttaja tietää, mitä ostaa ja voi luottaa. Kiitos. Tämä lausunto on hyvä asia. Tärkeää, että tähän puututaan. Asia on todella selvä myös. Valitettavasti kuitenkin tuntuu siltä, että siellä on hyvin vaisia tuotteita ja, vienti- ja vientimarkkinoille parempia. Kiitos, kiitos myöskin tästä mietinnöstä. Todellakin on tärkeää, että EU on tasa-arvoinen unioni, eikä tässä saa olla kyse pelkästä Sanahelinästä On erittäin tärkeää, että faktat puhuvat puolestaan. Laatuero-ongelma on suuri ongelma siksi, että tällöin puhutaan myös petoksista, petoksista varsinkin mitä tulee tuotteiden merkintöihin. Tästähän on valmistunut myös tutkimuksia. Olisi erittäin tärkeää, että saataisiin aikaan jonkinlainen julkinen foorumi, ja tällä foorumilla kuluttajat eri jäsenmaista ja asiantuntijat voisivat analysoida tuotemerkintöjä ja toisaalta verrata sitten näitä tuotteisiin, jotka ovat myynnissä muissa jäsenmaissa. Näin saadaan hälytyskellot ajoissa soimaan ja viranomaiset puuttumaan asiaan. Näin kansalaiset voisivat aktiivisena osallistua tämän ongelman hoitamiseen. On myöskin mahdollista ajatella virastoa, mutta kuitenkin kannattaa välttyä sellaisten virastojen perustamiselta, johon sitten varat eivät riitä, mutta johonkin tämä, tämän tyyppiset kysymykset sulisi saada. Ensinnäkin tämä laatuero-ongelma johtuu siitä, että yhteisöpolitiikka ei ole johdonmukaista. Miten voidaan puhua yhteismarkkinoista, yhteistä politiikasta, jos on tällaisia tilanteita 27 jäsenvaltiossa 2004 alkaen? mukaan tulen avulla tekisimme tästä eh, lausunnosta hyvin eh, selkeän. Ja täällä on, ovat aikaisemmin puhuneet siitä, miten ihmisiä pyritään harhaanjohtamaan ja eh, väärinkäyttämään myös tuottajia. Tähän pitää suhtautua todella vakavasti tähän lausuntoon ja on valiokunnassa tämän asian osalta. Kiitos. Merci, monsieur le président Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää valmistelijaa tästä lausunnosta, koska tämä on todellinen ongelma, mutta pitää kuitenkin tehdä tietyt asiat selväksi. Ja erottaa ne toisistaan on tämä perustuote, jota myydään eh, sanotaan tietyn reseptin pohjalta, josta myydään samassa pakkauksessa, niin tämä on kyllä todellinen skandaali. Mutta sitten tiettyjen maiden välillä on erilaisia makutottumuksia ja joskus kyseessä maassa jakelija mukauttaa tuotetta. Minä tiedän yhden esimerkin. Minä olin ennen parlamentin tuloani juusto kanssa tekemissä ja tiedän, että juustot ovat eri makuisia eri alueilla, koska tietyillä alueilla pitää makuja muokkaamaan sen mukaisesti, mitä ihmiset odottavat. Eli kaikkia ei voi sekoittaa toisiinsa, jos on vääränlaista, eh, vääränlaisia käytänteitä, niin tähän on puututtava ja ensi eh, viikon aikana saadaan teksti joka koskee markkinoille mukauttamista. Siinä olisi sitten vasemmalla, tai siinä vasemmalla puolella ohjauspyörä, mutta sitten Britanniassa oikealla, mutta silti samasta Audi-mallista on kyse. No tämä ehkä on vähän yksinkertaistus, mutta tässä nyt tavallaan valitellaan asiasta tämän tyyppisestä. En tiedä, mitä hyötyä tässä nyt on saatu. Onko esitoisesti on laitettu lännen puolella heikkolaatuisimpia valmistusaineita tuotteeseen? Onko näin todella tapahtunut? En ainakaan itse ole mitään tällaista kuullut ollut yrittäjyyden aikakaudella. Toimiiko tässä pimeät markkinat? Eli minä poikana oli vielä Tsekkoslovakian olemassa. Eli jatkuuko tällainen pimeä kauppa? Toimiiko joku täällä nyt pimeä kaupan pyörittäjänä vai mikä on homman nimi? hintaa, onko näin joku sanonut? Kannustaisin valmistelija tässä todella johdonmukaisesti ja tiukasti menemään eteenpäin, koska täällä, tässä on ennakkohistoriaa. Eihän tämä ole mikään uusi keskustelu, vaan tästä keskusteltiin tuottajien kanssa, mutta he eivät osoittaneet ymmärtämystä. Tulee uusi sokeriton juoma, sitä mainostetaan kissan kokoisin kirjaimin – sanotaan, että kyllä kaikista saa tietoa halutessaan, mutta jos ostan tiettyä tuotemerkkiä, oletan, että silloin se on sama tasalaatuinen kautta maailman. Mutta jos eroja on, jos niitä pitää olla, niin tästä pitää myös ilmoittaa. Tämä minua hieman ärsyttää. Tästä on keskusteltu vuosien ajan. Eivätkä tuottajat ole tässä mitenkään antaneet tai tulet vastaan. Nyt on iskettävä nyrkkää pöytään, jotta päästään järkevästi eteenpäin. Eivätkä saksalaiset autotuottajat uskaltaisi ikinä tarjota erilaatuista autoa yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuin Saksan markkinoille. Tässä täytyy nyt toimia todella johdonmukaisesti mennä eteenpäin. Tässä on kyse siitä, että annetaan tietoa kuluttajalle, kun tuote X sen sijaan, että so, käytetään sokeria, niin käytetäänkin siirappia, niin sen voi kirjoittaa tuotemerkkiin tai etikettiin. Mutta tällainen toiminta aiheuttaa epäluottamusta ja huolta kuluttajissa – Tähän täytyy puuttua. Nyt on parempi toimia pontavasti eikä mitenkään löysin otteen. Konsument by zapewne się cieszył, że coś dopasowano do jego smaku, do jego gustu. Olisi hienoa, jos teille esitettäisiin jotain sellaista, mistä te pitäisitte aina, kunhan sinne laitetaan ainoassa luettelo, niin tämmöinen mikä on ongelma, kunhan se ollaan jäsenvaltion tasolla ja unionin tasolla, jotta ei samalla nimellä myytäisi huonompi laatoisia elintarvikkeita josittaisia laboratoriovertailukokeita, vaikkapa unionin rahoittamina, ja sitten eh, jäsenvaltiot antaisivat tulokset EFSAlle. Teraz poprosimy przedstawiciela komisji ENVI, komisji wiodącej. Ja sitten annan puheenvuoron Envi-valiokunnan edustajille, koska se on asiasta vastaan valtuuskunta. Olkaa sen alova. Olkaa hyvä. se, e, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat Euroopan parlamentissa – varsin usein puhutaan laadusta ja kansalaisten yhtäläisistä oikeuksista, oikeuksista myös laatta. Edustajat osoittavat, mitä mieltä ovat tilanteesta, jossa kansalaisia ei kohdella yhtä lailla. Nyt tietysti ensimmäistä kertaa tätä asiaa tässä parlamentissa tarkastellaan ja mietinnön kautta sitten toivottavasti saadaan aikaan yhteisen luokan kansalaisia, ja tähän asiaan on syytä puuttua. Moniakin tutkimuksia aiheesta on tehty. Esimerkiksi eh, Kroatian elintarvikevirasto on toteuttanut tutkimuksen ja on olemassa elintarvikkeita ja non-food-tuotteita, jotka laadutu jotenkin vastaamaan paikallisia toiveita. Tietysti voidaan ajatella, että e, tuotetta muutetaan siksikin esimerkiksi sokeripitoisemmaksi, jos katsotaan, että se on e, paikallisten kuluttajien mieleen. Mutta silloin kun e, laatu on epätasaista, niin silloin puhutaan kuluttajien syrjimisestä. Tämä esitys on kunnianhimoinen ja näin tulee ollakin. On erittäin tärkeää todella pyrkiä siihen, että kaikki tämän tyyppiset käytänteet saatelijälle tästä lausunnosta ja toivottavasti todellakin saadaan aikaan mietintö, joka on riittävän tyydyttävä meille kaikille. Bożan valiokunnasta puhui edustaja Bosan ja sitten Senalova Imkosta. Olkaa hyvä. And, uh, to Mr. Neko. Kiitos oikein paljon ja kiitos herra Nekov tästä lausunto luonnoksesta ja kaikista tämän iltapäivän puheenvuoroista. Minusta tämä keskustelu tuntuu aika lailla myönteiseltä ja vaikuttaa siltä, että olemme pitkälle samoilla linjoilla. IMKO valiokunnassa juuri viimeistellään lausunto. Minä itse esittelen sen eh, maaliskuussa ja sen takia huomioin myös teidän ajatuksenne, mutta lopuksi haluaisin vain muistuttaa, että jo vuonna 2013 Euroopan parlamentti pyysi komissiota paneutumaan tähän asiaan ja nyt on vuosi 2018 ja on tulossa ensimmäinen mietintö, eli toivottavasti tästä saadaan hyvä lopputulos niin, että voidaan tämä pitkään esillä ollut asia ratkaista. Kiitos. Nyt antaisin puheenvuoron komission edustajalle. Täällä on Grow ja just pääosastoista edustajat. Kuka haluaa aloittaa? Thank you very much, Mr. Chair saa olla. Se ei saa olla suuntauksia, joilla tällaisia kuiluja luodaan, ja jos niitä on, niihin täytyy pureutua pikaisesti näihin tuotteiden eroihin. Mitä komissio sitten on tehnyt viime kevään jälkeen, kun se tarttui tähän? Käsitellään sopimattomien kaupallisten menettelyiden direktiiviä ja elintarvikkeiden laatua, jossa netelmää elintarvikkeiden testaamiseksi silloin, kun niiden miljoonan euron lisäksi, johon Neko viittasi, on myös parlamentin pilottiohjelma, joka äh, elintarvikkeita, mutta jos sitä jatketaan, silloin katsotaan myös muita kuin elintarviketuotteita. Odotamme innolla Imkon ja eh, sen alovan mietintöluonnosta maaliskuussa. Kiitos. Good afternoon to everybody. Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Jatkan vain siitä, mitä kollega esitti olemme totta kai valmiit täytäntöönpanemaan toimintasuunnitelman, joka on olemassa, jotta omaisia testauksessa ja kapasiteetin parantamisessa ja tämän tuen pyrimme mahdollistamaan. Tukihakemukset käydään läpi huhtikuun lopussa. Mitä tulee sitten tähän kuluttajaesitykseen? Voin todeta teille puheenjohtaja ja todeta teille arvon jäsenet, että tämä asia on juuri nyt käsitteillä ja se tulee, tullaan huomioimaan näissä nyt käsitteillä olevissa muutoksissa tulevaan lainsäädäntöön. Kiitos. Kiitos. Minä haluaisin kiittää teitä kaikkia. Tässä on tehty oikein hyvää yhteistyötä. Tämän lista tulee hyviä lausuntoja tähän. Me olemme aloittaneet jo tämän lainsäädännön uudistusprosessin ja tämä pitää tehdä mahdollisimman nopeasti. Minusta edustaja Dantan on oikeassa. On totta, että on erilaisia juustoja, jotka ovat eri makuisia, mutta ne pitää kuitenkin maantieteisen merkinnöin suojata jossa on tietty alkuperä, alue, mutta ei voi olla samanlaista pakettia, jossa on erilaiset ainesosat. Ja se, mitä edustaja Agnew sanoi, hän itse asiassa esitti kysymyksen. Tässä nyt eh, todellakin saatetaan harhaan kuluttaja, koska yhdistyneessä kuningassa hän ostaa tietyn tuotteen ja sitten lähtee vaikkapa Bulgariaan ja odottaa, että tuote olisi samanlaatuinen. Eli kyse ei ole merkinnä ongelmasta, vaan merkinnässä kerrotaan, mitä siellä oikeasti on, mutta meillä on erilaiset suhteet näissä ainesosissa. Enemmän riisiä toisaalla tai enemmän lihaa tai sitten rasvaisempaa lihaa. Autojen osalta voitaisiin näyttää toteen, mutta jostain pitää lähteä liikkeelle. Nyt kun edustamme kansalaisia ja puhumme joka päivä solidaarisuudesta, niin meidän pitää todellakin tehdä töitä, jotta voimme tämän solytään joskus eh, halutaanko käyttää alkuperäisiä varaosia vai kiinalaisia varaosia, eli jos haluaa takeet ajoissa. Näin pääsemme seuraavaan kohtaan. Kyseessä on Agripää-osaston ehdotus, ehdotuksesta delegoiduksen ja esittelyn käytöstä sekä komission asetuksen 607-2009 kumoamisesta. Sitten jäsenvaltioiden kuulemisen ja sitten on pidetty eh, delegoitujen asetusten kokous katettu nämä merkinnät ja esille pano. Ja tässä yhteydessä halutaan saada tämä viranomaisilta. Tässä on kuultu asiantuntijoita, viinialan eh, toimijoita ja muita asiasta kiinnostuneita kansalaisvuoropuhelun puitteissa. Yksi pyynnöistä, jotka kuulemisissa tuli esiin, oli se, että halutaan varmistaa sellainen viiniä koskeva lainsäädäntö, joka on helposti tulkittavissa, joka voitaisiin laittaa yhteen ainoaan säädökseen ja siksi tässä on Agripäästö valmistanut yhden ainoan delegoinnin asetuksen, joka kattaa 607-2009 asetuksen viimeinen Asiantuntijakokous pidettiin 30. tammikuuta ja siellä Agri-pääosasto esitteli uusimman ehdotuksen delegoiduksi asetukseksi. Sitä muutettiin sitten huomioiden jäsenvaltioiden kommentit ja oikeudellisen yksikön kommentit. Seuraava asiantuntijaryhmän kokous pidetään 17. toukokuuta ja tarkoitus olisi täytäntöpano säännöistä päättää silloin ja nyt on päätettävä siitä, että antaa tuki delegoidulle asetukselle. Komission pitäisi se hyväksyä 7. kesäkuuta ja sitten se toimittaisiin parlamenttiin, kun komissio kollegio on sen hyväksynyt. Ja nyt annan puheenvuoron herra Onofrelle, joka voi kertoa meille tästä delegoista asetuksesta ja sitten käymme keskustelua edustajan kesken. Eh, herra Onofre. Jagri pääosastosta Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet. Komissio on nyt loppuvaiheessa valmistelemassa 607 asetuksen muuttamista ja kumoamista, joka koskee viinialan alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja perinteisiä merkintöjä. Kuuleminen on aloitettu ja komissio hyväksyy tulevien kuukausina tämän ehdotusluonnoksen. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja tuottajajärjestöjen kanssa. Nyt ymmärrämme alan tarpeet ja intressit ja haluamme ja toivomme, että prosessin lopussa kaikki sidosryhmät ovat tyytyväisiä tilanteeseen. Tässä mukautetaan on Lissabonin sopimuksen lainsäädäntöä ja tämä on todella nyt korkea aika tehdä niin, että miinialalla on komission asetuksen avaaminen kuitenkin tarjoaa mahdollisuuksia sille, että nykysäännöksiä voidaan parantaa. Tässä asetusehdotuksessa komissio on nyt tehnyt seuraavat parannukset. Voidaan lähimmäisfonttikoon säännöt ja niin edelleen. Tällä, tätä kautta voidaan myös selkeästi yksinkertaistaa toimintaa. Tuoteeritelmät on myös virtaviivaistettu ja komission ja pyritään siihen, että nämä käydään läpi kuudessa kuukaudessa. Näin komissio voisi keskittyä EU-tasolla hakemuksen tärkeimpiin kohtiin ja näin voidaan välttää päällekkäisyyksiltä käsittely roolinen kolmansissa maissa. Tämän asetuksen ja äh, ravitsemustietomerkintöjen ja koostumuksen välinen linkki on myös tärkeä. piirteiden osalta. Nyt pyritään ottamaan uusia mahdollisuuksia näiden ainesosien luetteloon ja luettelointiin. Komissio ymmärtää lähestymistapaa, jota on esitetty, mutta tässä olevat kaksi eri asiaa ovat kuitenkin erillään toisistaan. Toisaalta velvoite siitä, että ainesosat pitää merkitä. Tämä on perua direktiivistä. Ja toisaalta komissio ensinnäkin päätti, että ala tarvitsee itsesääntelyä. Mutta jos tällainen lähestymistapa viivästyisi tai epäonnistuisi, niin komissio sitten pohtisi mahdollisuuksien rajoissa lainsäädäntömahdollisuuksia. Nyt on aika lähteä mukauttamaan tätä tärkeää lainsäädäntöä. Komissio odottaa täyttää täytäntöpanoa tämän